haluaisin käsitellä omien varojen kysymystä. Uskon, että EUn varat mahdollistavat sen, että voidaan käyttää tällaisia varoja, käyttää veroa siihen, että saadaan lisää kasvuyllykkeitä ja se olisi hyödyllistä. Se on kreatiivinen mahdollisuus ja sitä pitäisi käyttää. Uh, ladies and gentlemen, allow me please. Hyvät naiset ja herrat, pieni luontoinen asia tähän väliin. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Meksikon parlamentin ja senaatin jäsenet, jotka istuvat täällä lehtereillämme. Haluaisin toivottaa teille miellyttävää vierailua Brysselin ja Strasbourgin. Thank you very much. And just now... Kiitoksia ja nyt sitten jatkamme. Seuraava puhuja on edustaja Kalfin. Kiitoksia hyvä puhemies. Toivottavasti voimme tukea laajasti tätä mietintöä tänään. Monet kollegat ovat huolissaan siitä vaikutuksesta, joka transaktioverolla on veronmaksajilla. Olen aivan samaa mieltä. Kaikkiahan se huolettaa. Mutta haluaisin, että katsoisitte tätä lopputulosta, mitä veronmaksajat maksavat äh, rahoitusjärjestelmän konsolidoinnista joko suoraan pankkien pääomittamisen avulla tai eurooppalaisen tai IMFn välillä avulla tai muiden mekanismien käyttämisen avulla. Miljardeja, tuhansia miljardeja menee rahoitussektorin konsolidointiin. Jos rahoitustransaktio otetaan käyttöön, niin tämä taakka, joka kohdistuu veronmaksajiin, helpottuu. Se ei poistu kokonaan, mutta ainakin osittain. On tärkeää huomata, että jos osa siitä menee eurooppalaiseen budjettiin, se ei tarkoita sitä, että siitä tulisi lisävero eurooppalaiseen budjettiin. Se merkitsee sitä, että kansalliset rahoitusosu, rahoitusosuudet vähenevät. Ja se johtaisi siis tuloja budjettiin. Tämä on nimenomaan veromaksen etujen mukaista. Puhemies, kiitoksia. Gal Pelch on seuraava puhuja csak üdvözölni tudom az előttünk fekvő jelentést. Minä voin vain tukea kaikkea, mitä tässä mietinnössä sanotaan, koska siinä sanotaan aivan selvästi, että transaktioita ei veroteta tarpeeksi tai niitä ei ole menneisyydessä verotettu tarpeeksi. Ja sitä paitsi tämä mietintö on teksti, joka todella tarjoaa ratkaisuja Euroopan kriisiin. Tämä on ensimmäinen askel, jotta pääsemme kriisistä voitolle. Ja mm, tässä ja me tulemme saamaan tämän instrumentin avulla myös käytännön tuloksia. Valitettavasti transaktioveroa ei voida ottaa käyttöön globaalisti eikä ehkä kenties Euroopan unionin laajuisestikaan, mutta silti voidaan tuottaa erittäin tärkeitä kannustimia Euroopan taloudelle. Tiivis yhteistyö on hyvä instrumentti, joka voi johtaa siihen, että transaktioita säännellään oikealla tavalla ja sitä kautta vähennetään mahdollisuutta siihen, että rahoitussektori voi irtautua kokonaan reaalitaloudesta. Rahoitussektori on itse asiassa saanut aikaan tämän kriisin sen kautta, että se on ajatellut vain omia päämääriään ja tavoitteitaan eikä ole antanut mitään panosta päästä ulos tästä kriisistä. Tämä mietintö käsittelee tätä ristiriitaa ja sen ratkaisemista tavalla tai toisella. Ja se antaa suuren panoksen siihen, että transparenssia parannetaan ja että porsaanreijät saadaan tukittua ja että vero ulottuu kaikkiin. Kiitos. Kiitoksia arvoisat kollegat. Finanssin transaktioverossa meillä on väline käsissämme, joka mahdollistaa sen, että kriisin seuraukset jaetaan tulevaisuudessa reilusti. Meillä on väline, joka mahdollistaa sen, että myös ne, jotka tähän mennessä ovat kieltäytyneet maksamasta veroja, tai ainakin maks- maksaneet vähän, nimittäin suuret konsernit ja suuret pankit, niiden täytyy jälleen maksaa veroja, ja meillä on väline, joka myös luo kasvua, nimittäin kasvua siellä, missä se kipeästi on tarpeen reaalitaloudessa eikä finanssitaloudessa. Sen vuoksi uskon, että tämä sali huomenna tekee oikein äänestyksessä. Haluaisin kuitenkin puhua yhdestä asiasta, johon olen kovin tyytymätön. Nimittäin se, mitä neuvostossa tapahtuu. Se, mitä nyt neuvostossa tapahtuu ja on tähän mennessä tapahtunut, on skandaali Tässä politiikka suuntautuu suurkonserdeihin ja multimiljardööreihin. Hyvät arvoisat kollegat, annatakamme herra Keimaronille ja hänen äh, ystäville neuvostossa oikea vastaus. Äänestäkäämme finanssitransaktioveron puolesta Euroopan parlamentissa. Thank you very much. And next speaker is Mr. Karas. Kiitoksia edustaja Karas seuraavana. Arvoisa puhemies, hyvä esittelijä, hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentti tämän päiväisellä mietinnöllä luo perustan finanssitransaktioveron käyttöönotolle ja tukee siten komission ehdotusta ja komission etulinja roolia tällaisen ehdotuksen eteenpäin. Tällä hetkellä neuvosto yrittää saada blokeerattua sen, että Euroopan laajuisesti otettaisiin käyttöön transaktiovero. Ja neuvosto tällä hetkellä blokeeraa sen, että otettaisiin käyttöön euroalueen laajuinen transaktiovero. Ja siksi Euroopan Siksi neuvosto tällä hetkellä tekee koko transaktioveron käyttöönotosta epärealistista. Jos sitä kannattaa vain yhdeksän maata, niin silloin transaktiovero voi myös tuoda mukanaan haittoja. Me haluamme nyt saada tämän blokadin murrettua. Me haluamme pitää kiinni tästä päämäärästä. Meille transaktiovero on järjestyspoliittinen toimi ja koska se on järjestyspoliittinen toimi, niin siksi minä olen esittänyt tarkistuksen, jonka mukaan transaktioita pörssien, pörssi, toiminnan ulkopuolella verotettaisiin voimakkaammin kuin pörssien sisäpuolella tapahtuvia transaktioita. Ja me haluamme, että tästä tulee, me saamme tälle budjettipoliittista liikkumavaraa, me haluamme tällä lisää budjettipoliittista liikkumavaraa Euroopan unionille ja me haluamme vahvistaa investointeja Euroopan laajuisesti. Pyydän tukea. Kiitos. Next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Regner. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puhemies. Nyt ennen äänestystä Podimatan mietinnöstä täytyy puhua selkokieltä. Finanssitransaktiovero on olennainen osa exit, exit-strategiaa kriisistä. Minä itävaltalaisena sanon näin, ja jos ajatellaan näitä finanssispekulaatioita, niin tässä mielessä se on aiheuttanut myös sosiaalisen kriisin. Pankit täytyy todellakin pelastaa ja koko Eurooppa on syöksynyt syvään kriisiin. Nyt eikä missään kaukaisessa tulevaisuudessa on hetki, jolloin täytyy finanssisektori saada siihen, että se antaa oman panoksensa. Verotetaan kaikkea, energiaa, työtä. Itse asiassa on absurdia, että finanssitransaktiovero ei ole vielä otettu käyttöön Odotan finanssin transaktioverolta suurempaa vakautta äh, finanssimarkkinoille, se, että voidaan rajoittaa lyhyen aikavälin keinottelua ja ennen kaikkea sitä, että keskityttäisiin enemmän reaalitalouteen, eli siihen, että rahoitetaan reaalitaloutta. Next speaker is Mr. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Tehanen. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kuten täällä nyt jo on usein painotettu tässä keskustelussa, finanssitransaktioveron käyttöönotto on järke, käyttöönotossa on järkeä vain silloin, kun se tapahtuu eurooppalaisessa ö, ulottuvuudessa. Komission ja tämän parlamentin tuen avulla, joka haluaa eurooppalaisen veron ottaa käyttöön, niin silloin seuraava askel olisi looginen, että se on myös eurooppalaisten omien varojen osa, jotta budjettimme saisi vakaamman pohjan, niin kuin tavallisessakin budjetissa on tapana. Täällä on myös painotettu sitä, että tämä pitäisi olla mukana edesauttamassa kasvua. Transaktioveron käyttöönotto unionin omien varojen lähteenä ja jos vastataan kaikki niihin kriteereihin, joita Suur ja muut ovat täällä esittäneet, jotta siitä saataisiin osa omia varoja, niin tämä tukee eurooppalaista budjettia, se olisi kasvun väline ja se helpottaisi kansallisia budjetteja, koska vähennettäisiin kansallisia rahoitusosuuksia. Tässä olisi tyypillinen väline, joka saa aikaiseksi kaksinkertaisen vaikutuksen, voi tukea kasvua ja kehitystä ja lisää budjettia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Lamassu. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Olen iloinen tästä keskustelusta joka viikko kuullaan poliittisten johtajien esittävän erilaisia hankkeita niin kuin ne olisivat heidän itsensä keksimiä ja vallankumouksellisia ideoita, mutta nyt viiden vuoden ajan tämä parlamentti on jo ensimmäistä kertaa äänestänyt tällaisen veron puolesta. Vuosi sitten komissio on nostanut, esittänyt täsmällisen ja täysipainoisen hankkeen ja myös asiantuntijaryhmä on työskennellyt jo puoli vuotta tämän parissa. Meidän pitää olla selville siitä, millainen vero tässä on oikeasti kyseessä. Tämä on epäsuora vero, kuten arvonlisäverokin, eli se ei ole mikään rangaistus rahoitusoperaattoreita ja rahoitusmarkkinoiden toimijoita vastaan. Sitten niitä kyllä asiakas tukee, mutta tämä on niin laaja tämä pohja että, ja, ja kanta on niin matala, että tätä ei juuri huomaakaan, ja jos sitä käytetään huolella, niin silloin emme varmasti, meidän ei varmasti tarvitse pelätä yritysten pakoa muihin maihin. On aivan oikein, että tämän tarkoituksena on eh, hellittää kansallisten budjettien painetta ja eh, saada myös uumia varoja lisää Euroopan unionille. Mutta jos löydämme sopimuksen siitä, että saamme aikaan täsmällisesti samanlaisen veron mahdollisimman suuressa mm, määrässä jäsenmaita, niin silloin eh, sen oikea paikka olisi Euroopan unionin budjetissa ja silloin ne maat, jotka tästä päättävät ja saisivat vastaavasti helpotusta omista jäsenmaksustaan ja saisivat siten liikkumavaraa omien velkojensa maksuun ja sen pahempi sitten muille. Kiitos. Kiitoksia seuraavana edustaja Kassa. Puhemies, holtiton käyttäytyminen rahoitussektorilla johti myötävaikutti kriisiin. Sen seurauksena finanssisektorin pitäisi myös antaa oma panoksensa, mutta en kuitenkaan usko, että finanssitransaktioveron käyttöönotto on oikea tapa saavuttaa tämä tavoite. Ensinnäkin sen vuoksi, että veron kustannukset siirtyvät mitä todennäköisimmin kuluttajille. Mutta tärkeämpää on se, että mielestäni on vaarallista, että Euroopassa ajateltaisiin, että jos Euroopassa korkeiden standardien asettaminen aiheuttaa vain sen, että toiminta siirtyy muualle. Nykyisessä tilanteessa täytyy varmistaa se, että meillä on asianmukaisesti toimiva ja kilpailukykyinen finanssisektori. Ja kun tämä otetaan huomioon, niin mielestäni pitäisi ottaa hyvin varovainen veropolitiikan käytännössä, joka tätä kilpailukykyä uhkaa. En ole kovin tyytyväinen enkä usko kovinkaan paljon komission vaikutusten arviointiin, koska siinä ei ole oltu johtonmukaisia ensin sanottiin, että BKT kärsisi, mutta sitten kun tuli kritiikkiä, niin komissio sopeutti sanomaansa päinvastaiseksi. Tämän vuoksi en tue sitä, että otettaisiin käyttöön finanssitransaktiovero vain Euroopan tasolla. Ja haluaisin verrata kollegoihin, jotta liitytte riveihini ja äänestätte komission ehdotuksen kumoamisen puolesta. Kiitoksia. Ja juuri nyt sitten tehdään pieniä muutoksia ohjelmaan. koska ministeri Vestager joutuu lähtemään. Anna hänelle puheenvuoron ensin. Olkaa hyvä. Formand, ærede medlemmer. Mange tak for en øh, meget nuanceret... Kiitoksia tästä erittäin monivivahteisesta ja laajasta keskustelusta, joka osoittaa hyvin selvästi, että tähän astinen työ komission ehdotuksen parissa transaktioveroa koskien on erittäin tärkeää ja merkitsee tälle parlamentille hyvin paljon. Toisin sanoen esittelijän ja varjoesittelijän työ osoittavat tämän ja myös eh, parlamentin valiokuntien mm, tekemä suuri työ. Nyt tämä palaa neuvostoon ja sanoin jo aluksi, että toivon, että kesäkuussa neuvosto käsittelee tätä kysymystä ratkaisevaa tämänpäiväisessä keskustelussa oli tämä laaja näkemys siitä, että tarvitaan terveet ja hyvin toimivat rahoitusmarkkinat. Se on tärkeää kasvulle ja se on tärkeää myös yrityksille ja niiden pääomalle. Ja me tarvitsemme sellaisen sektorin, joka edistää tervettä kehitystä, mutta samaan aikaan myös antaa luottoja yrityksille, jotta ne voivat saada aikaan työllisyyttä ja kasvua. Sen takia minä kiitän teitä tästä mm, komission ja parlamentin ja neuvoston yhteisestä työstä rahoitussektorin sääntelemiseksi. Tämä on ensimmäinen tulos ja nyt sitten rakennamme muita toimia ja johdannaiskaupan suhteen me olemme myös Tanskan puheenjohtajakauden aikana saaneet merkittäviä edistysaskeleita, suoranaisia virstanpylväitä aikaan det at få en bedre og en større... Trilogi on käynnissä ja viime aikojen kehitys tarkoittaa sitä, että tarvitsemme laajemman että tarvitsemme luottoluokituslaitosten project bonds laajempaa pohjaa ja toivon, että parlamentti ottaa myös niin sanottujen project bondsien eh, kysymyksen erittäin vakavasti. Sitten nämä pääomavaatimukset, eh, niidenkin parissa käydään, komissio tekee suurta työtä. Tässä on siis kysymys eh, pääomakattavuuden määrästä ja laadusta, likviditeetistä ja johdosta ja myös siitä roolista, joka eh, rahoitusinstituutiolla pitää olla ennen kuin se voi maksaa bonuksia. Tämänpäiväinen keskustelu euroalu, euron, Euroopan unionin 27 maan tiiviimmän yhteistyön puolesta vaativat sitä, että löytyy myös suurempi yksimielisyys neuvostossa ja neuvostossahan on myös toive, että voitaisiin laajemmin ja paremmin säännellä rahoitussektoria. Transaktioverokeskustelu on eräänlainen täydennys hyvin tärkeälle äh, kysymyksen asettelulle, joka koskee nimenomaan sääntelyä. Ja täällä tänään otettiin esiin hyvin monia eri kysymyksiä. Monet ovat sitä mieltä, että transaktiovero pitäisi saada, mutta vastustajiakin löytyi. Minä kysyn puolestani, kuka sitten maksaa verotaakan, kenen, kenen niskaan se kaatuu, voidaanko erotella keinottelevien ja ei-keinottelevien transaktioiden välillä, mitä hyötyä ja mitä haittoja tiivistä yhteistyöstä olisi. Jos neuvostossa ei saada aikaan yksimielisyyttä, niin monet parlamentin jäsenet viittasivat siihen, että, että tämä yksimielisyys on vielä hyvin kaukana. Ja toiset sitten sanovat, että tiivis yhteistyö ei ole hyvä ratkaisu, koska se vaikuttaa sisämarkkinoihin ainakin niiden tämänhetkisessä muodossa. No sitten herää kysymys, että mitä me sitten teemme niillä rahoilla, jotka tämän veron kautta kannetaan tai saadaan Tänään olemme kuunnelleet tätä debattia äärimmäisen kiinnostuneina ja suurella tarkkaavaisuudella ja parlamentin tulokset tullaan ottamaan huomioon neuvoston tulevassa työssä. Me tutki, tutkimme edelleen komission tuloksia, komission ehdotuksessa. Kuten sanottu, eri maissa on eri verotusmuotoja. Jotkut puhuivat leimaverosta, jotkut puhuivat toiminta suuntautuneista maksuista tai veroista. Ja kiitän tästä hyvin inspiroivasta ja vivahteikkaasta keskustelusta. Teidän Työnne ruokkii meidän työtämme ja on johtotähtemme. Kiitos. Kiitoksia, hyvä ministeri. Ja toivomme hyvää matkaa kotiin. Nyt aloitamme ulkopuoliset puheenvuorot. Meillä on kolme kertaa enemmän puheenvuoropyyntöjä kuin tavallisesti. Annan puolelle puheenvuoron ja valvon puheaikaa tiukasti. Edustaja Kelly ensimmäisenä. Hyvä puhemies. Velka ja verot kohdistuvat periaatteessa kaikkeen, mutta velka kohdistuu kaikkiin kuoleviin. Verot sitten eivät välttämättä kuitenkaan, koska jotkut pystyvät niitä kiertämään. Kerrotaan, että keisari Nero soitti viulua samalla kuin Rooma paloi. No tässä on vähän samankaltainen tilanne nyt. yksikään maa ei saa hyötyä toisen kustannuksella ja ainoa toinen vaihtoehto, joka meillä on käytettävissä, on se, että otetaan käyttöön vero 27 jäsenvaltion pohjalta. Meidän tulisi katsoa tätä pilottihankkeena, ehkäpä kahden kolmen vuoden ajalta, ja nähdä, mitkä ennusteet ovat, miten paljon tapahtuu yritysten siirtymisiä. Minulla on epäilyni, koska tässä on pienet summat kyseessä. Puhemies, kiitoksia. Edustaja Dabaidi seuraavana. Kiitoksia. Ennen kuin otetaan käyttöön finanssitransaktiovero, eh, silloin tarvitaan sitä, että kansalaiset olisivat vakuuttuneita siitä, että rasite siitä ei tule heille, vaan finanssilaitoksille. Tarvitaan sitä, että valmistaudutaan huolellisesti ja että finanssilaitokset pystyvät siihen valmistautumaan. Unkarissa hallitus on valmistautunut siihen, että otetaan käyttöön uusia säästötoimia ja uusia veroja. Mutta uusi tällainen vero, joka koskee transaktioita, vaikuttaa finanssivirtoihin ja sitä ei voida hyväksyä. Siinä itse asiassa vahvistetaan oligarkkeja ja finanssisektoria. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Miranda. Seuraavaksi. Obrigada, presidente. Señor comisario, deputa... Kiitoksia puhemies Kiitoksia tästä hyvin rohkeasta mietinnöstä. Me tarvitsemme rohkeutta. Me emme saa pelätä rahoitusjärjestelmää. Tämä on poliittinen signaali, jota kaikki kansalaiset odottavat meiltä meidän on lähdettävä tielle, joka tekee selvän vääränlaisesta toiminnasta. Rahoitussektori on vastuussa tästä kriisistä ja toivon, että tämä vero auttaa keinottelun rajoittamisessa. Tämä on erittäin hyödyllinen vero, jotta Euroopassa saadaan aikaan enemmän sijoituksia ja enemmän työllisyyttä ja se tulee olemaan hyödyllinen myös suuremman avoimuuden ja kontrollin aikaansaamiseksi ja sen aikaansaamiseksi, että keinottelusta rangaistaan. Omassa maassani meillä on 100 100 000 henkilöä, joita pankkikeinottelu koskee aivan suoraan. He ostivat tällaista tuotetta, jonka nimi on preferoitu obligaatio, ja he joutuivat sitten, he menettivät kaikki rahansa. Kelili. Kiitoksia. Seuraavana puhuu edustaja Angelili. Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan parlamentti voi välittää vahvan viestin neuvostolle että se ottaisi käyttöön finanssitransaktioveron ja käytännönläheisen viestin yrityksillemme, jotka kysyvät meiltä, mitä me teemme talouskriisin selättämiseksi. Finanssitransaktiovero tuo noin 70 miljardia euroa kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi ja vähentää veropaineet, jotka kohdistuvat kansalaisiin. Mutta lisäksi se on myös oikeudenmukainen menettely, koska rahoitusmarkkinat, aivan kuten kansalaiset vaativat, joutuvat näin maksamaan oikeudenmukaisen osuutensa siitä, mitä ne ovat tehneet talouskriisin aiheuttamiseksi. Haluan kiittää edustaja Podimaata tästä mietinnöstä. Kiitoksia ja seuraavana Flashikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kiitoksia puheenjohtaja hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tänään äänestyksessä parlamentti voi antaa hyvin selkeän viestin ei pelkästään neuvostolle ja niille jäsenvaltioiden edustajille, jotka haluavat hylätä tämän tärkeän askeleen, vaan myös kansalaisille. Juuri EUn kansalaiset ovat niitä, joiden täytyy kovasti kattaa finanssisektorin tappioita. Finanssitransaktioveron käyttöönotto voi olla hyvin merkittävää myös siinä, kun halutaan hoitaa kriisin seurauksia pelkästään yksittäisissä jäsenvaltioissa, vaan se voi vaikuttaa koko EUn budjettiin. Sen vuoksi se on hyvin tärkeää. Täytyy ajatella sitä, miten veron tulot jaetaan ja miten voidaan jäsenvaltioiden jäsenmaksuja EU-budjettiin vähentää. 57 miljardia euroa tässä voidaan ansaita ja vahventaa sisämarkkinoita. Se vähentää myös kilpailun vääristymistä ja keinottelutoiminta hillitään. Kiitoksia ja seuraavana puheenvuoron saa edustaja Massaros. Köszönöm, elnök úr. A világválság gyorsan és kiméletlenül terjedt át. Talouskriisi on nopeasti laajentunut reaalitalouteen ja sillä on ollut suuri vaikutus työllisyyteen. Eri Euroopan hallitukset ovat tehneet voimakkaita, hankalia ja raskaita säästötoimia ja rahoitussektori on saanut suuria valtion avustuksia, mutta ei ole itse omalta osaltaan panostanut siihen tai kantanut kortean kekoon talouskriisin voittamisessa. Talous- ja rahoituskriisi ja transaktiovero ovat, niistä on tullut yksi tärkeimmistä kysymyksistä siitä, miten keinottelutoimia voitaisiin saada rajoitetuksi ja 57 miljardia miljoonaa euroa voidaan täten saada käyttöön ja taakkaa voitaisiin jakaa tasaisemmin. Sen takia minä uskon, että transaktiovero pitäisi ottaa käyttöön globaalisti. Euroopan unioni on maailman suurin rahoitusmarkkina ja sen takia vastuu on meillä ensimmäisen askeleen ottamisesta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Liberatski. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Rova Anni Podimata ja onnitella häntä. Erittäin hyvä mietintö. Suurella tyytyväisyydellä panen merkille myös komission kannan Tunnen myös, että uusi henki tulee myös neuvoston osalle. Ja Tanskan puheenjohtaja maata pitääkin kehottaa siihen, että edelleen parlamenttineuvosto ja komissio kulkisivat tässä yhdessä. Mutta huolenaiheena on Euroopan kansanpuolueen kanta ja jakautuminen. Jossakin esityksissä oli tällaisen parttukalerismin luonne, kun puhutaan vaikka saksalaisista, anteeksi, hollantilaisista ja ruotsalaisista. Meillä on nyt mahdollisuus sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, miten säästetään miljardeja, vaan miten voidaan ansaita miljardeja omina varoina. Eurooppa voisi osoittaa ne kasvuun, se voi osoittaa ne uusien työpaikkojen luomiseen, se voisi osoittaa ne rahat myös uusiin kehitysmahdollisuuksiin. Kiitoksia. And the last speaker is Mad- ja edustaja Zuber, viimeinen puhuja. Äh, Kiitoksia, puhemies. Olemme puhuneet transaktioveron puolesta jo vuosia. Meidän mielestämme se on tärkeä väline, jolla voidaan taistella spekulaatiota vastaan, vaikkei ei se ole riittävä. Me tarvitsemme vielä rohkeampia toimenpiteitä. Varsinkin meidän täytyy lopettaa spekulatiivisemmat rahoitustuotteet ja veroparatiisit. Mutta tämä on hyvä askel eteenpäin ja olemme sitä mieltä, että tämä ehdotus suosii deriva- eh, johdonnaisia niissä, joissa spekulointi on kaikkein intensiivisintä, koska niillä annetaan tämä matalin taso 0,01 prosenttia. Lisäksi meidän mielestämme on oleellista, että tulo, jonka tämä vero aikaiseksi, pitäisi käyttää köyhyyden torjumiseen, eikä sitä tulisi kanavoida jäsenvaltioille, jotta nämä voivat maksaa vähemmän yhteisöbudjettiin. Jos budjetissa on ongelmia, niin sen avulla ei voida ratkaista ongelmia, jos halutaan tuoda sinne mukaan lisää kohesiota. Ja nyt sitten komission jäsen Shemeta saa loppukommentit. Thank President, members, minister. Ministeri, hyvät jäsenet. Haluan kiittää teitä lujasta tuesta FTTlle, joka on tärkeä viesti jäsenvaltioille. Keskustelut neuvostossa jatkuvat. Ja haluaisin kiittää Tanskaa puheenjohtajamaana siitä, että se on pitänyt hyvää hetkeä yllä, otollista hetkeä, ja se on johtanut myös teknisiä selvityksiä. Maaliskuun epävirallisessa ECOFIN-neuvostossa sovittiin, että komission ehdotuksen jatkotyöiden täytyy jatkua. Tältä pohjalta optiot, joille saataisiin lyhyellä aikavälillä suurempaa tukea, niitä pitäisi tutkia. Pidän hyvänä puheenjohtajakauden aikomusta siitä, että pidettäisiin orientaatiokeskustelua 22. kesäkuuta ECOFINissa. Sillä välin jatkan sitä, että puolustan tätä laaja-alaista FTTtä EU-tasolla. Tätä me tarvitsemme reilun verotuksen, yhtäläisten kilpailusuhteiden eh, vuoksi ja jotta voisimme vastata globaaleihin haasteisiin, kuten kehitysyhteistyö ja ilmastonmuutos. Olemme kuulleet monia argumentteja finanssitransaktioveron puolesta EU-tasoisena. Ja siinä ollaan ihan oikeassa. Ollaan myös kuultu huolenaiheista yksityiskohtia koskien Jatkotekninen työ jäsenvaltioiden asiantuntijoiden keskuudessa tuo ratkaisuja ja selkeyttää asiaan ja tietysti komissio antaa oman panoksensa tähän työhön. Haluaisin painottaa yhtä yleistä näkökohtaa. FTT auttaa siinä, kun rakennetaan suhteita rahoitussektorin ja tavallisten kansalaisten välillä. Sehän on tämä suhde kärsinyt kovasti viime vuosina. Jotta voitaisiin kuluttajien luottamus palauttaa ja suunnata finanssisektori enemmän reaalitaloutta kohti, jossa FTTssä voi, siinä voi, FTTllä voi olla suuri merkitys meidän kasvutoimintaohjelmamme kannalta. Kiitoksia komission jäsenet. haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle Rouva Podimatalle. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin hyvät kollegat, jotta voisimme olla johdonmukaisia kannassamme, niin haluaisin muistuttaa, että Euroopassa on jo tällä hetkellä yhdeksän maata, joilla jonkunlainen FTT on olemassa, mukaan lukien kukoistavimmat finanssisektorit tällä mantereella siihen kuuluu, eli ne ovat keskeisiä keskuksia huolimatta FTT, mikä osoittaa, että hyvin suunniteltu FTT ei välttämättä ole asia, joka johtaa siirtymiseen muualle. Toiseksi. No, ne. Jotkut kollegat ovat ilmoittaneet täällä, minkälaisia negatiivisia vaikutuksia tässä olisi kasvuun, kotitalouksiin, yrityksiin. Totuus on se, että yritykset ja kotitaloudet juuri nyt kärsivät johtuen finanssikriisistä, jonka finanssisektori on aiheuttanut, koska alvit ovat niin korkealla, verotus on niin korkealla työvoiman osalta. Ja ottaen huomioon nämä poikkeukset, olen samaa mieltä komissaari Semetan kanssa siitä, että poikkeukset johtavat häirintymiseen ja porsaanreikien lisääntymiseen. Haluaisin muistuttaa, että Ekon valiokunnassa löysimme kompromissin, jossa eläkerahastot väliaikaisesti vapautettaisiin, kunnes direktiiviä on tarkastettu. Tämä tehtiin kompromissihengessä ja valitan, että tätä kompromissihenkeä ei enää ole, huolimatta siitä, että FT-verolla olisi hyvin pieni vaikutus konservatiivisiin rahastoihin ja se turvaisi eurooppalaisten eläkkeet paremmin kannustamalla varovaisiin investointistrategioihin. Mutta jos me ehdotamme lisäpoikkeuksia investointituotteille, jotka ovat hyvin riskaabeleja, silloin emme ole johdonmukaisia sen kanssa, mitä haluamme saavuttaa. Ja yhteenvetona, hyvät kollegat, haluaisin vedota teihin, että tukisitte suurella enemmistöllä yhteistä järjestelmää EU-FT-veroksi ja että lähetettäisiin voimakas poliittinen viesti neuvostolle, erityisesti tänään nyt epävirallisen EU, äh, Euroopan unionin neuvoston äh, kokouksessa ja vahvistettaisiin, että parlamentti, Euroopan parlamentti on edelleenkin johdonmukainen niiden lähestymistapojen ja politiikkojen kanssa, joita se on puoltanut tämän kriisin alusta pitäen. Kiitän puhemies. Thank you very much for your Kiitoksia puheenvuorostanne. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan tänään puolelta päivän. Seuraava kohta on keskustelu